parlamentin jäsenille. Nyt siirrymme sitten esityslistalle. jolla on yksi muutos. Niin, onko esityslista liittyen jonkin puheenvuoropyyntö? Eli käydään ensin läpi tämä esityslista, sitten saatte puheenvuoron. Eli torstain osalta poliittiset ryhmät ovat sopineet, että toinen keskustelu, joka liittyy ihmisoikeusrikkomuksiin, niin sen otsikko on ihmisoikeusaktivistien pidätykset Zimbabwessa. Eli tämä on ainoa kohta esityslistalla, jota nyt halutaan muuttaa. Onko tästä puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin tästä on yksimielisesti päätetty näin. Kaikki muut esityslistan kohdat pysyvät ennallaan. Sitten Alfano on pyytänyt puheenvuoroa esityslistaan liittyen. Olkaa hyvä. Eh, Kiitos puhemies. Minä halusin käyttää tämän tilaisuuden ja kiittää teitä ja kiittää omaa ryhmääni Aldea, kun ajatellaan sitä, mitä 8, 7. ja 8. tammikuuta tämä Euroopan parlamentti suhtautui hyvin järkevästi erääseen järjestöön, joka muisti isäni. Ja minä todella haluan kiittää näistä sanoista, joita noiden kahden päivän aluksi kuultiin. Ja Alden ansiosta järjestettiin poliisiviranomaisten korkean tason konferenssi. Siellä oli mukana presidenttiä sekä italialaisia korkean tason virkamiehiä. Ja lehdistö, lehdistössä olisi hyvä saada julkaistua jonkinnäköinen artikkeli, jossa monet kollegat olisivat mukana. Ja minä todella kiitän tätä parlamenttia, omaa ryhmääni ja teitä, arvoisa puhemies. Kiitoksia, edustaja Alfano. Seuraava kohta on yhteiskeskustelu syrjäisimpien alueiden maatalous. Eli esittelijä Papastamkos saa seuraavaksi.